asemassa, että se on lähellä Saksaa. Täällä on helpompi löytää vaihtoehtoisia kuljetustapoja kuin Brysselistä. Na tym kończymy dyskusję nad tym punktem. Kiitoksia ja täten päätämme tästä aiheesta keskustelun. Minä toistan, että tiistaina ja keskiviikkona saatte tarkempaa tietoa matkajärjestelyistä. Ja sitten seuraava kohta. 9. syyskuuta pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi, mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa pöytäkirjoista. Herra Golnis. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Haluaisin käyttää puheenvuoron työjärjestyksen 162 artiklan pohjalta. Ryhmäni piti, käytti puheenvuoron syyskuun ensimmäisessä istunnossa ja silloin käsiteltiin erittäin tärkeä päätöslauselmaa, jossa, josta äänestettiin ja joka tuomitsee Ranskan ö, politiikan, jonka mukaisesti ö, laittomasti maassa olevat henkilöt poistetaan maasta. Ja ryhmillä oli mahdollisuus tuossa yhteydessä lausua kantansa ja silloin haluttiin käyttää nimenhuuto äänestystä ja me halusimme vähemmistössä ollen äänestää tätä päätöslauselmaa vastaan, joka tuomitsi Ranskan hallituksen. Me olimme tässä 240 edustajan vähemmistössä ja jotkut väittivät, että me äänestimme tuon päätöslauselman puolesta ja tämä on ehdottomasti virhe, koska näin ei tapahtunut ja nyt Ranskan korkearvoiset hallituksen virkamiehet ovat puuttuneet tähän ö, tapahtuneeseen äänestykseen ja, nyt, äänestykseen ja kuitenkin minun ryhmäni ja kollegoideni kanta oli täysin selvä olen melkein pääsemässä loppuun, herra puhemies. Pyydän, pyydän että lopetatte. Dziękuję panu za wypowiedź. Proszę Kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Arvoisat naiset ja herrat, tämä oli puheenvuoro pöytäkirjasta, mutta sen lisäksi myöskin henkilökohtainen kommentti. Eli tämä oli henkilökohtainen kommentti. Onko pöytäkirjasta huomautettavaa? Ei ole, joten näin pöytäkirja on hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, lisäinformaatiota. Unkarin toimivaltaiset viranomaiset ovat